The sitting is resumed. Jatkamme istuntoa. Seuraavana esityslistalla on Rova Jolin mietintö. Toinen tarkistaminen AKT EUn kumppanuussopimuksesta, eli kotunun sopimuksesta. Ja ensimmäinen puhuja, jos hän on täällä salissa, on esittelijä Jolie. Jos ei, niin sitten annamme komissiolle puheenvuoron ensin. Mrs. joly oletteko valmis? Teillä on puheenvuoro. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kotonun sopimuksen tarkistaminen antaa mahdollisuuden ottaa opiksi tämänhetkisistä kriisistä, talous- ja finanssikriisistä, sosiaalisesta ja elintarvikekriisistä, ilmastonmuutokseen liittyvästä kriisistä sekä energiahuolista, äärimmäisestä köyhyydestä, markkinoiden dominoivasta sosiaalisesta mallista. Kaikki tämä on osoittanut ne rajat, joita meillä on. Meillä on edessämme moniulotteinen ennennäkemätön kriisi. Meidän täytyy muuttaa politiikkaamme radikaalista. Päätöslauselman, joka hyväksyttiin kehitysyhteistyövaliokunnassa yksimielisesti, on mielestäni ensimmäinen vaihe tässä tarkistamisessa. Erittäin tärkeää on ensinnäkin toimia johdonmukaisesti. Maatalous, kalastus ja kauppapolitiikka politiikka on EU:ssa suunniteltava johdonmukaisesti ja on varmistettava se, että kehitys on kestävää ja sen ansiosta voidaan torjua köyhyyttä ja voidaan taata kaikille kunnianarvoinen elintaso. Voin kertoa, että näin ei tällä hetkellä ole. Kauppa on tällä hetkellä tavoite sinänsä ja sitä ei käytetä kehitysyhteistyöpolitiikassa hyväksi. Monikansalliset yritykset tästä vain hyötyvät talouskumppanuussopimukset, niitä, niihin ei suhtauduta kovin positiivisesti AKT-valtioissa eikä kansalaisyhteis, kansalaisjärjestöjen keskuudessa, koska ne uhkaavat näitä maita. Monet asiat jätetään huomaamat, huomioimatta näissä yhteistyösopimuksissa. 60 prosenttia kansasta on maaseudulla eikä kunnollista apua AKT-valtioihin ole annettu. Tämän täytyy muuttua. On päästävä eroon köyhyydestä ja elintarvikeomavaraisuudesta on tehtävä ensisijainen tavoite. Tämän kaiken täytyy olla EUn kehitysyhteistyöpolitiikan ytimessä. On saatava mukaan myöskin paikalliset maanviljelijät, jotta voidaan varmistaa elintarvikeomavaraisuus. Myöskin näiden maiden hallitusten demokraattinen le- legitimiteetti on tärkeä asia, mutta nykyään sitä uhkaa eh, se, että ulkomaiset sijoittajat pakkolunastavat maatalousmaita. Myös muun muassa 2007 Kiina, Saudi-Arabia ja Katar eh, ottivat haltuunsa tuhansia miljoonia hektaareja maatalousmaata kehitysmaissa. EUn ja EAKT on puututtava tähän kysymykseen, jotta voidaan välttää elintarvikkeet, mellakat ja se, miten käytetään väärin hyväksi maata, maatalousvaroja. Niiden kuitenkin täytyisi kuulua täysin maata, näiden maiden maatalousväestölle. Kaikki tämä koskettaa erityisesti kehitysmaiden taloutta ja politiikkaa. Laittomat toimet ovat tällä hetkellä jopa kymmenenkertaisia verrattuna kehitysavun määrään. Näin ollen tähän täytyy ehdottomasti puuttua. Ja ensimmäinen vaihe voisi olla se, että allekirjoitetaan sitova sopimus, joka velvoittaa monikalmasalliset yhtiöt maksamaan veroja näille maille, jotta väärinkäytöksiä voidaan kehitysmaissa estää. Haluaisin myös hyödyntää tämän keskustelun niin, että jälleen kerran viittaan demokratiavajeeseen tämän sopimuksen tarkistamisessa, johon parlamentti ei ole saanut osallistua. Tätä demokratiaa täytyy kuitenkin vahvistaa. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Toivottavasti neuvottelijat käyttävät tilaisuuden hyväkseen, jotta voidaan antaa riittävän suuri merkitys näille sopimukselle ja voidaan auttaa AKT-valtioiden väestöä. Kiitos. Kiitos, herra Moreira. Yksi minuutti. Arvoisat edustajat, arvoisa komission jäsen, kansainvälisen kaupan valiokunnalla on ollut mahdollisuus antaa lausunto tästä asiasta ja minä toimin valiokunnan puheenjohtajana annamme lausunnon kahdesta syystä, nimittäin kauppa muodostaa olennaisen osan AKT-maiden ja EU-maiden välisistä suhteista ja toiseksi siksi, että Kotonuun sopimus toi kumppanuussopimuksiin, talouskumppanuussopimuksiin mukaan uuden piirteen, nimittäin ne ovat ensisijaisesti kaupallisia sopimuksia. Tästä syystä halusimme antaa siis oman lausuntoni ja minä toimin sen valmistelijana. Olimme huolestuneita kahdesta aiheesta. Ensinnäkin se, millaisia mahdollisuuksia on harjoittaa parlamentaarista valvontaa näiden sopimusten yhteydessä ja toisekseen pitäisi hakea synergiaa kuitenkin kunnioittaen kaikkien instituutioiden autonomiaa. Ja tämä koskee etenkin AKTn ja Euroopan unionin yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen välistä yhteistyötä talouskumppanuussopimusten piirissä. Komissaari de Rucht. Uh, Mr. President, uh, dear colleagues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat on hyvä, että te osoitatte kiinnostusta tätä toista tarkistusta kohtaan. Ja mielenkiinnolla luin tämän mietinnön, joka on tehnyt hyvän analyysin tilanteesta. Tässä koko prosessissa meillä on prioriteetina se, että Euroopan parlamentti saa tietoa tilanteen kehityksestä, niin kuin viime kuukausina on tapahtunut. Tällä hetkellä nämä neuvottelut ovat siirtymässä loppuvaiheeseen ja seuraava lähettilästasoinen kokous osoittaa, kuinka arvokasta tietoa olemme saaneet. Meillä on vielä maaliskuuhun aikaa, jolloin pyritään saamaan neuvottelut päätökseen. Ja nyt haluaisin kertoa teille jotain tästä mietinnöstä. Ensinnäkin mietintö on hyvin avul, hyvä tiettyjen EU-kantojen vahvistamisessa, esimerkiksi tämän kansallisten parlamenttien roolin vahvistaminen, ihmisoikeuksien esille ottaminen ja myös se, kuinka tärkeänä piditte ilmastonmuutosta ja elintarviketurvallisuutta. Me olemme samaa mieltä ja haluamme ne mukaan lopputulokseen. Minä haluaisin keskittyä tässä neljään kohtaan, nimittäin siitä, kuinka tärkeää tämä parlamentaarinen ulottuvuus on, niin kuin tässä yhteisessä edustajakokouksessa nyt näkyy. Tähän mietintökin kiinnitti paljon huomiota. Komissio haluaa vahvistaa tätä parlamentaarista ulottuvuutta kotonoon sopimuksissa ja me haluamme nimenomaan ehdotuksessamme nähdä tätä parlamentaarista valvontaa tärkeämpänä ja haluamme näitä tulevia ja olevia talouskumppanuussopimuksia vahvistaa sitä kautta. Me haluamme varmistaa näiden talouskumppanuussopimusten synergian EKT-maiden sopimusten kanssa. Ja tässä kuviossa tällaisten täysistuntojen vähentäminen olisi järkevää. Kuitenkin meidän pitää sopia näistä niiden kanssa, joita asia koskee eniten, ja sen takia me voimme harkita uudelleen kantaamme. Samalla ehkä on hyvä teidänkin tietää, miten parlamentti pitää näitä poliittisia rooleja tärkeinä. Ja talouskumppanuussopimusten laatiminen tai solmiminen edellyttää sitä, että päivitetään kotonun kauppaklausuulit koska osa niistä on jo vanhentuneita. Ja me olemme AKT-kumppaneiden kanssa sopineet, että jatkamme neuvotteluja myös alueellisella tasolla ja, laadimme tämmöisiä alueellisia kumppanuussopimuksia. Ja tässä yhteydessä ei ole poliittisesti toivottavaa eikä juridisesti mahdollista ottaa mukaan tällaisia yksipuolisia yksipuolisia kauppajärjestelmiä, kuten etuisuusjärjestelmiä, kuten kotonnossa aikanaan otettiin. Ja Nämähän kuitenkin edellyttävät autonomisia järjestelmiä. Mutta komissio pitää hyvänä sitä, että kotonoissa keskityttäisiin enemmän kauppa- ja kehitysyhteistyökysymyksiin. Tässä mietinnössä tulee esille huoli siitä, että näiden kumppanussopimusten, talouskumppanussopimusten solmiminen alueellisella tasolla heikentäisi AKT-ryhmän yhteenkuuluvuutta. Mutta tämä alueellistaminen kotonoon yhteydessä on itse asiassa enemmänkin mahdollisuus kuin uhka. Tämä alueellinen integraatio on myös akt yhteisölle tärkeä ja on tärkeää se ottaa mukaan tässä sopimuksessa, jotta päästään kokonaistavoitteeseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me hajoittaisimme tätä AKT-ryhmää mitenkään. Ja sitten ihan lyhyt kommentti sektoripolitiikoista, joita kommentoitte. Me olemme samaa mieltä siitä, kuinka tärkeitä ilmastonmuutokset ja uusiutuvat energialähteet ovat tärkeitä. Ne ovat mukana nyt tässä viimeisimmässäkin tarkistuksessa. Me tulemme puuttumaan myös elintarviketurvallisuuden alueelliseen ulottuvuuteen. Hyvä hallinto sekä verotuksellisessa mielessä että yleisemminkin on tärkeä Kotonou-sopimuksen yhdeksän artiklaan perustuva lähestymistapa. Ja me aiomme hyvää hallintoa myös verotusalalla ja kehitysyhteistyöalalla äh, kehittää. Ja tämä on mukana uusissa neuvotteluissa tai nykyisissä neuvotteluissa. Meillä on teidän kanssanne samat tavoitteet, eli haluamme oikeudenmukaisen, tehokkaan ja kasvua kehittävän verotusjärjestelmän ja tehokkaan verohallinnon. Ja haluamme vahvistaa myös näiden maiden osallistumista kansainvälisissä verotusasioissa. Ja lopuksi puhemies, te valittelevat sitä, että komissio ei ole konsultoinut eh, toimijoita ennen kuin se lähti tähän neuvotteluun kohdassa 28 tässä sanotaan, ja varmasti AKT-EU-yhteistyössä tullaan 22, 22 2020 käymään hyvin paljon laajempaa keskustelua ehkä vihreän paperin muodossa. Ja meidän tulee nyt tämän tarkistuksen onnistumista arvioida ja katsoa, mitä siitä voimme oppia tulevaisuuden varalle. Kiitos. Preda, for two minutes. Herra Preda, kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea înainte de toate să o felicit pe doamna Jolie pentru realizarea acestui raport. Kiitoksia puhemies. Onnittelen Jolia tämän mietinnön laatimisesta. Sen aiheet ovat hyvin tärkeitä ja Kotonuun sopimushan on edelleenkin pohja kestävälle kumppanuudelle AKT-maiden kanssa. Uudenlaisessa kontekstissa, joka näissä maissa vallitsee, se on entistäkin tärkeämpi. Asiat yleensä ottaen ovat hyvin hankalia, sillä AKT-maihin talouskriisi on iskenyt vakavasti ja elintarvike-epävarmuus ja ilman ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat niihin paljon. Toisaalta sitten on institutionaalinen haaste, joka liittyy kaikkiin näihin neuvotteluihin. Nimittäin on pyrkimystä alueellistaa AKT-maiden ja EUn välisiä suhteita. Meidän täytyy varmistaa, että tarkistettu teksti sisältää kaikki tarvittavat ainekset tehokkaaseen yhteistyöhön, jonka avulla voidaan sitten parantaa tilannetta AKT-maissa. EPPn nimissä olen esittänyt viisi tarkistusta, joiden avulla jotkin, jotkin kohdat mietinnössä selkentyisivät. Esimerkiksi kohdassa yhdeksän puhutaan maanviljelysmaan kohtelusta ja sellaisesta mekanismista, joka pakottaisi kansalliset korporaatiot ilmoittamaan niiden todellisen voiton ja tämä toimi parantaisi tilannetta. Kohdassa 25 puolestaan on tärkeää tehdä selkeä viittaus elintarviketurvallisuuteen EUn kehitysyhteistyöpolitiikan täytäntöönpanossa. Sitten kohta 31. Ja tässä kohdassa näkemyksemme ovat erilaiset kuin esittelijällä kaksi minuuttia. Kiitos, arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Minäkin haluaisin onnitella kollega Julia tästä mietinnöstä ja siitä, että hän otti myöskin sosiaalidemokraattien kannat huomioon. Me olemme myöskin esittäneet tarkistuksia tähän päätöslauselmaan. Ryhmällemme kumppanuus AKT-valtioiden ja EUn välillä on historiallinen asia, jonka täytyy säilyttää kaikki erityispiirteensä, eikä sitä saa vaarantaa esimerkiksi VTOn sääntöihin mukauttamalla. Meidän täytyy varjella kaikkien EUn politiikan alojen, kauppapolitiikan, budjettipolitiikan ja muiden johdonmukaisuutta niin, että niissä huomioidaan kehitysyhteistyöpolitiikka, mutta myöskin ihmisoikeudet, sosiaaliset oikeudet ja muut näissä maissa. Kehityksen on oltava kestävää. Toiseksi tämän tarkistamisen yhteydessä voimme ottaa huomioon uusia elementtejä, joita olemme nyt nähneet viiden vuoden aikana. Näitä ovat ilmastonmuutos, uusiutuvien energiamuotojen käyttö, elintarvikekriisin torjunta ja maatalouden merkityksen korostaminen, ottaen huomioon erityisesti elintarvikeomavaraisuuden. Myöskin veroparatiisien torjunta on hyvin tärkeä asia verotuksen alalla. Kaksi asiaa. Ensinnäkin kauppa. Talouskumppanuussopimuksissa kun on solmittu talouskumppanuussopimuksia, tietyt kotonun sopimuksen artiklat poistuvat. Kuitenkin olisi huomioitava AKT-valtioiden kauppajärjestelmät niin, että ei luovuta aikaisemmista etuuskohteluista, kuten GSP Plus ja niin edelleen. Kaikki nämä määräykset olivat kotonun sopimuksessa mukana. Meidän täytyy myöskin korostaa sitä, että todella sanotaan, että sopimuksissa noudatetaan maahanmuuttajien oikeuksia, eikä hyväksytä sitä, että järjestelmät siirretään niihin maihin, joissa oikeuksia ei turvata. Kiitos. Mr. Michel, for two minutes, please. Herra Michel, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Minäkin haluaisin onnitella Rova Jolita tästä erittäin äh, tarkasta työstä. Tämä toinen tarkistamiskierros, sitä tarvitsisi vahvistaa tätä koheesiota ja jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta. Ja kehitysyhteistyöpolitiikka pitäisi myös olla tukena tässä sopimuksessa. Mutta tässä sopimuksessa pitäisi ottaa esille myös näiden kumppanuusmaiden parlamenttien rooli. Tiedän, että tämä on varsinainen haaste, mutta uskon, että meidän pitäisi erityisesti ponnistella, jotta voisimme aktivoida näitä parlamentteja. Ja tällä tavalla voimme avoimesti myös eh, kumppanuusmaiden viranomaisia kohtaan toimia. Ja tällaista parlamentaarista keskustelua pitäisi kannustaa. Ja tämä demokratian vahvistaminen ja yhteisen edustajakokouksen roolin vahvintaminen on tärkeää ja ottaa kotonousta mallia, jotta näissä talouskumppanuussopimuksissa voitaisiin käyttää nimenomaan näitä paikallisia tietoja hyväksi ja minun kannaltani tai mielestäni pitäisi tässä asiakirjojen, strategia-asiakirjojen valmistelussa enemmän ottaa esille paikallinen ääni. Ja, ja minun mielestäni nämä yhteiset edustajakokoukset pitäisi pitää kahdessa per vuosi, koska niiden vähentäminen yhteen olisi huono asia. Ja ehkä tällaisia alueellisia kokouksia voitaisiin pitää pienempinä. 25. tammikuuta teen tästä e, e, e, ehdotuksen yhteisen edustajakokouksen työvaliokunnalle. Minä olen sitä mieltä, että parlamentaariset elimet muodostetaan siltä pohjalta, että niiden edustuksellisuus ottaa huomioon tämän kehitysnäkökulman ja komissaarihan tästä asiasta hyvin selkeästi äh, sanoi, ja seuraavan, äh, seuraava kauppakomissaari, äh, me tiedä miten hän toimii, mutta toivomme, että hän tukee myös näitä talouskumppanuussopimuksia, joiden sisään pitää saada jonkunnäköinen kehitysyhteistyöulottuvuus vahvemmin. Ja mitä sitten tulee näille, näihin rahoitusvälineisiin, niin pitäisi sitä, niitä, ne kytkeä ilmastonmuutokseen. Kiitos herra Deva ja kaksi minuuttia. Me puhumme köyhyyden poistamisesta ja tämä ja tätä on tehty vaikka kuinka paljon, 315 eh, miljardia euroa on nyt syötetty eh, pyöhyveden vähentämiseen ja tapahtuu päinvastoin. Miksi me sitten tämmöisiä AKT-maissa tällaisia, eh, näissä AKT-maissa tehdään, jota emme omassa, omalla alueellamme pysty toteuttamaan? Brysselissä tai Brabantissa voisi yhtä lailla poistaa köyhyyttä sillä tavalla toimien kuin mitä AKT-maissa tehdään. Jos me Euroopassa saamme aikaa hyvinvointia, niin, niin, niin miten me voimme hyvinvointia kehittää tuonne AKT-maihin? Rova Jolie on hyvin mielenkiintoisella tavalla katsonut, että siellä on pääomapakoja. Ja se itse asiassa on kahdeksan, kahdeksan kertaa suurempi kuin mitä noihin maihin syötetään. Miksi tätä pääomaa ei käytetä niissä maissa? miksi me emme luo sellaisia edellytyksiä niin, että pääomat pysyvät siellä maissa ja, ja, ja niitä kautta luodaan työpaikkoja ja hyvinvointia. Kuka tällaisiin kysymyksiin voi nyt sitten vastata? Me nyt ö, ö, hukkaamme veronmaksajien rahaa ilman, että edes prosentin verran saadaan köyhyyttä poistettua. Rova Zimmer ja yksi minuutti seuraavaksi. Meine Fraktion. Poliittinen ryhmäni kannattaa Eva Jolin mietintöä ja edellytämme, että seuraavat ongelmat muiden muassa otetaan huomioon. Ensinnäkin ilmastonmuutos ja sen edellyttämät toimet AKT-valtioille, takeet siitä, että AKT-neuvotteluissa kohdellaan kaikkia alueita solidaarisesti, mahdollisuus siihen, että kotonuusopimuksen sopimuksen perusteella tehdään tarpeellisia investointeja julkisissa palveluissa ja infrastruktuureissa. Ja EUn pitäisi tukea näitä toimia. Ja edelleenkin haluamme, että tässä käsitellään myöskin EU-sta AKT-maihin palautettavien henkilöiden kiintiöitä. Poliittinen ulottuvuus on jo otettu huomioon tässä, mutta parlamentaarinen ulottuvuus ei meidän mielestämme ole niin selkeä. Etenkin se, että AKT-kokouksia olisi vain yhden päivän verran vuodessa. Rova Movai ja yksi minuutti. Megrázó volt számomra, amikor egy élelmezési konferencián Tämä on vähän äh, äh, järkyttävä asia, kun elintarvikekokouksessa Afrikan delegaatio näytti sellaista äh, slogania, että älkää ruokiko Afrikkaa, tulkaa tai katsokaa totuutta silmiin. Me emme tarvitse elintarvikkeita, vaan meidän pitäisi olla omavaraisia elintarvikkeiden osalta. Afrikan väestö on yhtä lailla mielenkiintoinen kohtoina kuin ennen kommunististen maiden tai tämän, samanlaisessa tilanteessa kuin ennen kommunistisissa maissa. Heidän pitää päättää, mitä itse haluavat tuottaa ja myydä paikallisesti ja senpä takia paikallisen väestön intressissä on saada paikallisesti tuotettua lähiruokaa, joka on kuitenkin puhdasta. Eli tämmöinen liberalisoitu maailmanlaajuinen kauppa on yksi asia ja sitten omavaraisuus elintarvikkeissa on, on toinen ja meidän pitäisi kannattaa tätä elintarvikeomavaraisuutta. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Drugi przegląd umowy z Kotonu. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, Kotonun sopimuksen toinen tarkistus osuu hyvin kiinnostavan aikaan, sillä nyt meillä on tilaisuus arvioida tätä sopimusta hyvin nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Viime vuonna tapahtui paljon asioita, oli elintarvikekriisi, energiakriisi, talous- ja finanssimarkkinoiden kriisi sekä ilmastonmuutosneuvottelut ja niiden muutokset kehittyviin maihin. Euroopan parlamentissa meitä kuitenkin kiinnostaa tämä parlamentaarinen yleiskokous, ja se, että kokouksen tapaamispäiviä aiotaan vähentää. EUlla ei pitäisi olla tällaisia pyrkimyksiä, sillä EUn, EUn mielestä tällä tavoin saatiin AKT-maita osallistuttaa toimintaan ja saatiin aikaan tuntuvia muutoksia. Tämä on tärkeä osa AKT-maiden ja EUn välistä yhteistyötä en sinänsä vastusta tätä alueellistamisprosessia, joka tässä on otettu esille, mutta mielestäni se ei pitäisi, sen ei pitäisi olla asia, joka korvaa yleisparlamentaarisen kokouksen, vaan tämän kokouksen pitäisi pystyä päättämään itse omista asioistaan, eikä sopimuksen pitäisi liikaa määrätä asioita. En ole ihan varma, millainen rooli kansallisilla, paikallisilla parlamenteilla on tässä asiassa – Jatkossa toivoisimme, että nimenomaan parlamenttien jäsenet edustavat eri valtioita, eivätkä niinkään hallitusten jäsenet. AKT-maiden parlamenttien jäsenillä on myös oltava vahva rooli kehitystyössä, valvonnassa ja niin edelleen. Ja siitä syystä niillä täytyy olla myös käytettävissä strategiset asiakirjat. Meidän pitäisi myös välttää toimintojen päällekkäisyyksiä, joten jos haetaan synergiaa, niin tämäkin täytyy muistaa parlamentaarista yleiskokousta käsiteltäessä. Merci, monsieur le président. Kiitos arvoisa puhemies. Kotonun sopimuksen 13 artiklaa ei ole tarkistettu vuoden 2000 jälkeen. Se koskee arkaluonteista asiaa, nimittäin vuoropuhelua EUn ja AKT-valtioiden välillä maahanmuutosta maahanmuuttajien oikeudenmukaisesta kohtelusta ja palauttamisperiaatteesta, käännyttämisperiaatteesta. Juuri nämä asiat ovat sellaisia seikkoja, joiden parissa EU on eniten tehnyt työtä. Maahanmuutto on julma asia tietyissä tilanteissa ja nyt kun tässä 13 artiklaa pyritään tarkistamaan, niin siinä juuri pyritään ikään kuin ajamaan takaa laittomia maahanmuuttoja. Otetaanpa huomioon vaikkapa Italian ja Libyan välinen sopimus, joka on johtanut aivan sietämättömään humanitaariseen tilanteeseen. Monet haluavat tiukentaa 13 artiklaa, jotta voidaan vahvistaa laittoman maahanmuuton torjuntaa. Tietyissä, tietyillä alueilla, kuten Kalabriassa, laittomia maahanmuuttajia todella uhataan avoimesti. Tämänhetkisen kriisin yhteydessä on muistettava synergiaedut myös maahanmuutossa. Jos joku maa tarvitsee taloudellista apua, niin myöskin tarvitsemme jatkossa maahanmuuttoa, jotta voimme vastata näihin edessämme oleviin kriiseihin. Kyse on äh, laillisesta maahanmuutosta. Ja meidän on pyrkivät torjumaan tällaista vihamielistä ilmapiiriä, joka maihimme on asettautumassa tällä hetkellä. Kiitos. Herra Rinaldi, minuutti. Grazie, grazie presidente. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Liberaalidemokraatit haluavat käyttää hyväksi kotonun sopimuksen tarkistamisen, jotta voimme edistää eh, modernia mm, toimintaa AKT ja EUn välillä Täytyy edistää sellaista politiikkaa, joka edistää samalla vapauksia. Täytyy päästä eroon byrokratiasta, joka on yhä suuremmassa asemassa AKT-valtiossa, ja se myös estää taloudellisen kehityksen vapaus, kun ajatellaan vaikkapa opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella ulkomaille. Meidän täytyy hyödyntää tämä sopimuksen tarkistaminen myöskin niin, että voimme opiskeluapurahoihin puuttua. Myös uudet tek- informaatioteknologiat on otettava huomioon, jotta internetistä tulee kaikkien yhteistä omaisuutta. Lopuksi työntekijöiden vapaa liikkuvuus on taattava niin, ettei siihen puututa. Tästä puhui juuri De Kaiserkin. Tämä täytyy taata kahdenvälisissä sopimuksissa. Takanamme on pitkä historia ja edessämme on myöskin pitkä tie ja tällä kaikella voi olla jatkossa todella suuri rooli. Kiitos. Thank you. Kiitos, Rauha Nedelcheva. Puolitoista minuuttia. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je félicite d'abord ma... Kiitos. Haluan onnitella Rova Jolia tämän mietinnön laadusta. Kun kotonun sopimuksia tarkistetaan, niin nyt olisi mahdollisuus eh, katsoa, miten opimme tehdyistä virheistä ja miten parannamme tämän sopimuksen tehokkuutta. Tässä yhteydessä nämä prioriteetit ovat hyvin tärkeitä. Minä haluaisin tässä ottaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin tarvitaan poliittisen dialogin tarkentamista. Emme saa unohtaa sitä, miten rauhaa ja konfliktien estämistä pitää vahvistaa, mutta pystyä myös paremmin toimimaan näitä nykyisiä keinoja ja välttää aseiden lisääntymistä ja löytää näihin poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset ratkaisut. Sitten toiseksi tämmöinen talouskumppanuussopimuksen pitää olla hyvinkin tasapuolinen ja, ja toimiva ja maatalous, uusiutuvat, uusiutuvat energialähteet ja nuorten työllisyys ovat tärkeitä asioita paikan päällä. Ja tällainen institutionaalinen kehys on hyvin tärkeä, jotta saadaan tämän sopimuksen eri pilarit tukemaan toinen toisiaan. Ja paikallisten parlamenttien mukaan ottaminen parantaisi läpinäkyvyyttä ja demokratiaa. Ja onko tässä, onpa tässä nyt kyse sitten tarkistamisesta tai muista, niin pitää tämän sopimuksen periaatteita kunnioittaa, emmekä saa unohtaa, mikä on perustavoite, nimittäin köyhyyden poistaminen, jotta pysty, ja, ja myös siihen, että pystymme kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti sielläkin, sielläkin parantamaan. Thank you and felicitations. Kiitos ja onnittelut, herra Cashman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, lyhyesti, lyhyestä virsi kaunis. Haluan kiittää mietinnön tekijää. Parlamentti on nyt sitten koittanut katsoa, että ihmisoikeuksista ei neuvotella ja näitä lausekkeita pitää noudattaa. Esimerkiksi syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, vammaan, seksuaaliseen lähestymistapaan tai HIV-sairaisiin. Minä olen komissaarille sanonut, että kaikki eivät halua tätä mukaan, kaikki maat, mutta parlamentille tämä on tärkeää. Ihmisoikeudet ovat aivan liian huonosti kunnioitettuja ja tämä johtuu siitä, että poliittiset puolueet eivät niitä noudata. Näiden perusoikeuksien kunnioittaminen on EUn ytimessä ja senpä takia sen pitäisi olla myös meidän AKT-maiden suhteissamme. Hyvä komissaari, tämä on nyt viimeinen kerta, kun te olette tässä, tässä ominaisuudessa täällä joukossamme, joten haluan kiittää teitä lämpimästi parlamentin puolesta. Olette puolustaneet ihmisoikeuksia ja EUn arvoja ja haluan toivottaa kaikkia hyvää uuden salkkunne hoidossa. Kiitos. Thank you. And, Mrs. Kiitos, Rova Cavalja. Puolitoista minuuttia. Nyt käsillä oleva Tarkistus tuo esille kaksi seikkaa, jotka liittyvät kestävän kehitykseen ja AKT-maihin maailmantaloudessa. Ilmastonmuutos, energia ja elintarviketurvallisuus ja koulutus ovat keskeisiä edellytyksiä näiden maiden kehitykselle. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa jatkossa paljon ongelmia ja näiden maiden uusiutuvat luonnonvarat ovat, varat ovat ratkaisevia niiden taloudellisen kehityksen kannalta ja siinä mielessä, että ne voisivat energiataloudellisesti tulla itsenäisiksi ja selvitä paremmin maailmanlaajuisesta kriisissä. Sijoitukset koulutukseen ja pääoman rakentamiseen ovat aivan keskeisiä köyhyyden ja työttömyyden, aivovuodon, maastamuuton torjumisessa ja näillä kaikilla seikoilla on suuri vaikutus maiden talouteen. Lopuksi haluan ottaa erikseen esille pienet saarivaltiot, jotka ovat tavattoman haavoittuvia. Tässä mielessä kotonuun sopimuksessa on otettava huomioon kansainväliset sopimukset, joissa on ehdotettu toimia saarivaltioiden kestävän kehityksen edistämiseksi. Kiitoksia. Kiitos herra Feijo, puolitoista minuuttia. Signor President. Puhemies. Euroopan parlamentin täytyy nyt tässä vaiheessa antaa kantansa kotonuun sopimuksen toiseen tarkistukseen. Tällä hetkellä tarvitaan solidaarista toimintaa ja kansainvälisen huomion kiinnittämistä näille alueille. Ajattelen tässä nyt niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet kärsimään tavattomasti ja joiden elämä, jos he ovat hengissä ylipäänsä, joiden elämä jatkuu vaikeana. Kotonun sopimus on yhteinen vastaus AKTn ja EUn välisissä suhteissa globalisaation näkökulmasta ja se on hyvin tärkeä demokraattisen kehityksen kannalta. 2005 sopimusta tarkisteltiin ensimmäisen kerran uudelleen, mutta silloin saaduista hyvistä muutoksista huolimatta on vielä paljon tehtävää. Ilmastonmuutoksen kustannukset, elintarvikekysymykset, energiakysymykset ovat seikkoja, jotka oikeuttavat tämän uuden tarkistelun. Euroopan parlamentin pitäisi aina pyrkiä kasvattamaan tukeaan AKT-maille ja kansallisten parlamenttien jäsenet näistä maista on saatava sitoutumaan tämän sopimuksen toteuttamiseen ja tarkisteluun jatkossa. Mr. Mauro. Kiitos, herra Mauro. Yksi puolitoista minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitos, puhemies. Yksi tavoitteistamme kumppanuussopimuksen tarkistamisessa on vastuullisuuden kulttuurin edistäminen. Sitä ei voida saavuttaa, jos kansan, kansalaisjärjestöt ja hallituksen ulkopuoliset toimijat eivät ole tässä mukana. Yhteiskunnan täytyy olla tässä todella täysillä mukana. Humanitaarinen apu on myös tärkeää. Ne miljardit eurot, joita 40 vuoden aikana on annettu, eivät ole vaikuttanut millään tavalla, jos me ajattelemme sitä, että Afrikan kasvu on ollut alle yksi prosentin, prosenttia tuona aikana. Se on dramaattista. Tämä on otettava huomioon, kun käsitellään kehitysmaiden asiaa. Meidän täytyy ottaa tämä osaksi omaa todellisuuttamme. Meidän on otettava tämä huomioon omien yhteiskuntiemme jokapäiväisessä elämässä, toimielinten toiminnassa. Ja lopuksi haluan korostaa sitä, että inhimillisen pääoman investoimisella on voitava taata se, että että hankalissa oloissa elävien ihmisten tilanteeseen puututaan. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota näiden maiden ongelmiin. Meillä on selkeä tavoite. Tämä ei koske pelkästään AKT-valtioita, vaan tämä on myöskin meidän etumme ja tämä liittyy omien kansalaistemmekin tulevaisuuteen. Tarvitaan muutakin kuin rahaa, mutta tarvitaan tukea ja meidän täytyy ottaa tämä huomioon, kun strategioitamme laadimme. Kiitos. Thank you, Mrs. Roitova. Kiitos, Rova Roitova. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, kollegat. Minä olen kritisoinut usein sitä, että kansalliset parlamentit kehitysmaissa eivät ole riittävästi olleet mukana päätöksenteossa – kun kehitysyhteistyöasioista puhutaan, eikä niillä ole myöskään mahdollista tutustua strategisiin asiakirjoihin. Tämä pitäisi nyt jotenkin korjata kotonon tarkistuksessa. Ja mm, parlamentin ja, ja hallituksen sitoumu, pitää sitoutua siihen, että eh, rakennetaan toimivat verotusjärjestelmät molemmin puolin. AKT-maat tarvitsevat riittävän toimivan verohallinnon, jotta he ryhtyisivät, pystyisivät keräämään verotuloja. Ja EUkin saa apua, kun se pyrkii torjumaan ja ehkäisemään veroparatiiseja ja veronkiertoa. Sitten taas ihmisoikeuksien osalta näissä kansainvälisissä sopimuksissa pitää olla mukana lausekkeita ihmisoikeuksista, ei perästä AKT-maiden kanssa. Ja pahoittelen, että herra Rova Jolin äh, mietintö hyvä sellaisenaan ei ole tällaista äh, pyyntöä esittänyt ja puhutaan, että komissio korjaa tämän puutteen. Catch the Eye. Catch the on kuusi puhujaa. Herra Nikolescu, yksi minuutti puhemies hyvä komission jäsen tänään käsiteltävässä mietinnössä viitataan akt maiden elintarviketurvallisuuteen. siitä ei voida puhua ottamatta huomioon tosiseikkoja jotka liittyvät eun maatalouteen. eulla täytyy olla säätelijän rooli kansainvälisillä markkinoilla elintarvikkeiden tuonnissa. Tuonnin lisääntyminen nostaisi elintarvikkeiden hintoja, joten maataloustuotannon taso EU:ssa on pidettävä nykyisellään AKT-maiden etujen nimissä. Uskon myös, että kaikki elintarviketurvallisuuteen liittyvät näkökohdat köyhissä maissa liittyvät myös yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuteen. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin onnitella kollega Jolia tästä erinomaisesta mietinnöstä. AKT-valtioiden ja EUn välinen kumppanuus on aiempaakin tärkeämpää, kun otetaan huomioon Haitin kriisi. Sehän osoittaa, miten olennaista AKT ja EUn välinen kumppanuus on ja miksi sitä on vahvistettava. Haluaisin erityisesti osoittaa sanani komission jäsenille. Usein puhutaan kauppa-asioista näissä yhteyksissä ja minulla onkin kolme ehdotusta teille. Ensinnäkin se, mitä muutkin ovat jo sanoneet, että on huomioitava edustajakokouksen kaksi vuosittaista kokousta eikä vähentää niiden määrää yhteen. Toiseksi, olisiko mahdollista asettaa alueelliset talouskumppanuussopimukset eh, parlamenttien valvonnan alle, jotta voidaan vastuullistaa eh, parlamentteja, kun kansalaisten etuja valvotaan. Näitä etuja, jotka näistä taloussopimuksista seuraavat. Kiitos. Eh, herra Ferreira, minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kotonusopimuksen uudelleen tarkastelu on se, joka täytyy käyttää Euroopan unionin kehitysavun parantamiseksi. Sopimukset täytyy tehdä yhteistyön ja solidaarisuuden hengessä ja niiden täytyy tukea akotemaiden suvereniutta. Monissa maissa on erilaisia valtasuhteita ja niitä käytetään hyväksi. Ja kumppanuussopimuksilla voidaan vaikuttaa paljon tämän tyyppisiin asioihin. Etenkin vapaakauppasopimukset ovat väline, jota voidaan käyttää kehitysyhteistyön apuna, mutta on myös se vaara, että niiden myötä nämä maat joutuvat uudenlaisiin riippuvuussuhteisiin ja niitä alistetaan sopimusten kautta, eikä tämä palvele kyseisten kansojen intressejä. Talouskumppanuussopimusten toteutuksessa on annettava myös AKT-maille mahdollisuus kertoa oma näkökantansa sopimusehdoista. Kiitoksia. Herra Evelmaier, yksi minuutti. Hyvä puheenjohtaja. Kohta 31 tässä mietitössä ei ole järkevä. Minä olen myös sitä vastaan, että tämä takaisinotto tulee korjattavaksi ja ettei tule näitä tällaisia peräkkäisiä takaisinottoja. Ja tällaisia pitäisi kansainvälisesti paremmin säädellä. Tärkeämpää on vielä se, että tällaisiin tilanteisiin ei jouduttaisi ja senpä takia tällaiset kiertoviisumit ovat väärä tie. Ja me, tämmöinen itseapu on paras ja senpä takia meidän pitää myös parantaa heidän mahdollisuuttaan tarjota omille kansalaisilleen ja tällä tavalla parantaa myös sosiaalista integraatiota omassa maassa. Thank you, Mr. Papa Nicolau. One... Herra Papa Nikolai, yksi minuutti. Kiitos puhemies tästä Haitin katastrofista on keskusteltu tänä iltapäivänä ja olemme katsoneet, miten Euroopassa voitaisiin auttaa. Ja syy, miksi tästä puhun, niin meidän pitäisi muistaa, minkälaisesta sopimuksesta on kyse sellaisten maiden kanssa, joilla on taloudellisia ongelmia ja joissa tällaisia luonnonkatastrofeja saattaa sattua. Ja EUn pitäisi lähestyä tätä eri tavalla kuin kumppanuussopimuksia kun puhutaan köyhistä maista, joissa on paljon sairauksia, joissa humanitaariset kriisit ovat enemmänkin normi kuin poikkeus. Ja sen takia on meidän velvollisuutemme ja on itse asiassa kulmakivi EUn arvomaailmassa, että me ennen kaikkea kunnioitamme ja priorisoimme ihmisten auttamisen ennen kuin puhutaan voitoista ja, ja rahoituksellisista tuloista. Ja kaikki tämä tekniikka, tekninen pitäisi ratkaista, jotta päästäisiin inhimillisestä kriisistä ohi. Hans-Peter Martin. Danke, Herr President. Kiitos puhemies. Jos ajatellaan Karibian aluetta, niin mieleen tulee kaksi kuvaa. Ensinnäkin tämän hetken valtava katastrofi Haitilla. Ja sitten se, mitä täällä parlamentissa on käsitelty pitkään, nimittäin nämä rantavisiitit, joita parlamentin edustajat Karibian kokousten yhteydessä ovat tehneet. Molemmat ovat tärkeitä seikkoja Ottaen huomioon Haitin tilanne, niin seuraavissa AKT-yhteiskokouksissa on pyrittävä pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina ja tukemaan niilläkin varoilla Haitin katastrofin uhreja. Tämä olisi osoitus siitä, että otamme tämän asian vakavasti. Arvoisa puhemies, AKT-EU-edustajakokous on hyvin tärkeä tällä poliittisella hetkellä, kun globalisaatio on jakanut maan tuottajamaihin ja muihin maihin. Työntekijöiden maahanmuutto koskee muutakin kuin kauppaa. Erityisesti Välimeren aluetta tämä koskettaa. AKT-valtioiden ja EUn välillä on huomioitava siksi kotonuun säännöt niin, että ne mukautetaan uuteen todellisuuteen. Italian presidentti Giorgio Napolitano tukee ehdotusta virallisesti. Se on mahdollisuus. Siinä on tarkoitus saada AKT EUn yhteinen edustajakokous niin, että se järjestetään kerran vuodessa ja esimerkiksi niin, että siihen osallistuvat ennen kaikkea AKT-valtiot ja Välimeren alueet EU. Uudet sopimukset ja niiden tarkistaminen mahdollistaa keskustelun kaikista näistä asioista. Näin voimme edistää EUn kansalaisten etua ja e- erityisesti Italian, etelä-italialaisten asiaa Välimeren alueella. Lastly, Mr. one minute minuutti. panie przewodniczący. Pozwoliłem poprosić... Pyysin puheenvuoroa sen jälkeen, mitä herra Nikoleskus sanoi. Haluaisin tukea, mitä hän sanoi. Näissä taloudellisissa suhteissamme muihin maihin, mukaan lukien AKT-maat, meidän pitäisi katsoa elintarviketurvallisuutta ja sellaisena kuin se meillä ymmärretään. Onhan meillä kokemusta asiasta. Esimerkiksi sokerin markkinajärjestelmäuudistus suoritettiin, saatiin aikaiseksi AKT-maiden kanssa ja se nyt on heikentänyt tilannetta. Se heikensi meidän maanviljelijöimme asemaa, joten meidän se pitäisi katsoa eurooppalaista elintarviketurvallisuutta, koska sekin pitäisi olla kunnossa. Point up. Ja herra de Hucht, loppulausunto. Thank you, uh... Kiitos, puhemies. Ensin haluan ottaa tämän GSP Plus-asian esille. Periaatteessa meillä ei ole mitään sitä vastaan, että se otettaisiin mukaan kotonuusopimukseen. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että GSP ja GSP Plus ovat yhden yksipuolisia sopimuksia ja kotonu on monenvälinen, joten Niitä olisi tässä mielessä hyvin vaikea sovittaa kotonun sopimuksen. Ehkä voimme kuitenkin löytää sellaisia tapoja, joilla nämä yhteydet saadaan selkeämmiksi. Ensinnäkin tämä demokraattinen valvonta. Useat puhujat pyysivät, että järjestettäisiin edelleenkin kaksi yhteisen edustajakokouksen kokousta vuosittain. Komissio ottaa tämän pyynnön huomioon mutta ehkäpä kuitenkin voitaisiin sopia siitä, että jos vain mahdollista, niin alueelliset kokoukset sitten järjestettäisiin yhtä aikaa jommankumman täysistunnon kanssa, koska muuten, kun ajatellaan kaikkia Euroopan parlamentin ja muiden toimielinten kokouksien määrää, niin tästä tulisi melko tiivis aikataulu. Se, että on kaksi täysistuntoa vuodessa on hyvä periaate, mutta olisi hyvä yhdistää alueelliset kokoukset näihin täysistuntoihin. Useat puhujat viittasivat myöskin talouskumppanuussopimuksiin ja niiden luonteeseen. Niiden ehdoista olemme jo sopineet. Olisi ehkä parempi puhua taloudellisista kehityskumppanuista, talouskehityksen kumppanuussopimuksista. Ehkäpä näin myös AKT-valtioiden olisi helpompi suhtautua tähän ja keskustelu voisi olla näin avoimempaa. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy uuden komission, johon itsekin kuulun, niin tehtäväni liittyy juuri tähän asiaan ja teen kyllä kaiken mahdollisen, jotta tästä sopimuksesta tulee suuri menestys. Ja edustajakokoukset myöskin jatkuvat. Sitten oli kysymyksiä verotuksesta. Mielestäni puhuin tästä jo ensimmäisessä puheenvuorossani. Ja olen sitä mieltä, että Tästä on tehtävä ratkaisevan tärkeä kysymys keskusteluissamme, joita käymme niin AKT-valtioiden kanssa kuin keskenämme. Puheenjohtajavaltio Espanjaa tämä asia kiinnostaa myös suuresti, joten me todella haluamme tehdä asialle jotakin. Mutta jos näin haluamme, niin meillä täytyy myöskin olla rohkeutta keskustella näistä asioista kehitysmaiden yhteiskuntien kanssa. nämä ongelmat liittyvät erityisesti eh, myöskin EUn omiin yhteiskuntiin sekä kehitysmaihin. Ja näitä asioita tällä hetkellä pohditaan ja uskoakseni puheenjohtajavaltio Espanja tekee aloitteita näistä asioista. Sitten maahanmuutosta. Eh, Ottaa huomioon kohta 13. Molemmat haluavat päivittää tätä maahanmuuttoasiaa, artikla 13 siis. Komissio on ehdottanut tasapainoista ratkaisua, jossa kolme maahanmuuton ja kehitysyhteistyön kolme pilaria otetaan huomioon, nimittäin laiton ja laillinen maahanmuutto sekä maahanpääsy. pääsy kaikki nämä vaativat yhtäläistä huomiota. Neuvottelut ovat jatkuvasti käytössä ja uskomme, että saamme aikaiseksi sopimuksen, kunhan nämä kolme pilaria ovat tasapainossa. Edustaja Cashman otti esille syrjinnän. Hän ei näytä olevan nyt salissa, mutta nähdäkseni hän on täysin oikeassa siinä, mitä hän sanoi. Seksuaalinen suuntautuminen on yksi osa niitä asioita, joita komissio ehdotti. Jossakin AKT-maissahan homoseksuaalisuus on kiellettyä. Se on laissa kielletty. Äskettäin meillä oli keskustelu keskusteluja Burundin ja Ugandan presidenttien kanssa tästä aiheesta, sillä näissä maissa on syrjivää lainsäädäntöä. Aihe on kuitenkin hyvin arkaluotoinen ja jossakin pisteessä täytyy yksinkertaisesti tehdä jotakin. Vaaditaan, että teksti on aivan selvä ja silloin luultavasti ei saada aikaa sopimusta. Se on siis yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että käytetään sellaista kieltä, joka ei ole kovin tarkkaa, mutta kuitenkin jollakin tavalla käsitellään myös seksuaalista suuntautumista. Tämä on yksi seikka, jota neuvottelun jatkuessa käsitellään. Puhemies, uskoakseni olen nyt vastannut useimpiin esille tulleisiin kysymyksiin ja toivottavasti en puhunut kovin paljon liian pitkään ja jos näin tapahtui, niin pyydän anteeksi. Thank you so much. Kiitos, herra de Hocht loppulausunto. Merci, monsieur le président, monsieur le Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kotonun sopimusten voimaantulen jälkeen köyhyys ei ole vähentynyt. Emme siis ole onnistuneet kehitystavoitteissamme. Jotain on, jonkin asian on muututtava tässä toisessa tarkistamisessa, tarkistuksessa. On kuitenkin hienoa havaita, että olemme melko lailla yksimielisiä tästä mietinnöstä. Ja mielestäni yksi tärkeä asia, jota meidän on, jonka eteen meidän on toimittava köyhyyden poistamiseksi, on veroparatiisien torjunta. Ja meidän on tehtävä kaikkemme tässä. Sekä EU:ssa että AKT-valtioiden alueilla meidän on velvoitettava monikansalliset yritykset eh, ilmoittamaan eh, tulonsa ja veronsa kaikissa maissa erikseen. Tämä on myös kansainvälinen vaatimus. Mutta ennen kuin tässä päästään kansainvälisiin tuloksiin, niin kuluu vielä useita vuosia. Näin ollen meidän täytyy hyödyntää kaikki mahdollisuudet, joita tämä sopimus tarjoaa, jotta saamme tämän säännön käyttöön. Tästä johtuen pyydän, ettette hyväksyisi 16 kohtaan tehtyä tarkistusta, vaan että hyväksyisitte alkuperäisen muotoilun, jossa meitä kehotetaan siivoamaan oma takapihamme samassa yhteydessä voisimme velvoittaa oman investointipankkimme toimimaan veroparatiisien torjumiseksi. Meidän täytyy kieltää kehitysrahastojen investoinnit sellaisiin yrityksiin, jotka eivät nosta voittoja niissä maissa, joissa ne toimivat, vaan siirtävät voitot veroparatiisiin. Yksi esimerkki tällaisesta maasta on Sambia, siellä eräs yritys teki 46 miljardin euron voitot, mutta kuitenkaan tämä ei millään tavalla parantanut sambialaisten asemaa. Ainoastaan osakkeenomistajat tästä avusta hyötyivät. Tästä ei ole mitään hyötyä ja meidän valtamme on siinä, että me voimme muuttaa pankkiemme toimivaltuuksia. Näin ollen meidän täytyy toimia myös tuolla alalla. On myös periaatteita, joista emme saa luopua. Niitä ovat ihmisoikeudet, maahanmuuttajien oikeudet. Ja pyydän teitä todellakin hyväksymään 31 kohdassa esittämäni muotoilun niin, ettei poistettaisi Kahden kahdenvälisiä sopimuksia kohtaan esitettyä kritiikkiä, koska tässä on kyse vain maahanmuuttovirtojen ulkoistamisesta. Kiitos. Thank you. Jolly, thank you. Kiitos Rova Jolly, kiitos kaikille. Keskustelu on päättynyt ja äänestys tästä asiasta huomenna. Seuraavana esityslistalla suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle rikosoikeudellisista menettelyistä, anteeksi, prosessuaalisista oikeuksista rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ensimmäisenä baronitar Ludford. Viisi